Ja tästä sitten äänestetään keskiviikkona. Ja nämä päivämäärät on myös julkaistu neti, internetissä. Ja sitten herra Klaus Larsen Jensen on valittu korvaamaan herra Dan Jörgensen, joka on valittu Tanskassa ministeriksi 13.12. lukien. Ja sitten Puolasta on saatu tieto, että 17. joulukuuta tehdään seuraavat muutokset. Sibnir Czaleski korvaa rouva Lena Kolarska-Bobinskan ja herra Tadeus Edvard Ross korvaa herra Rafal Tratskovskin. Ja, ja tässä sitten noudatetaan parlamentin työjärjestyksen.